poliittinen analyyttinen lainsäädäntö, joka katsoo myöskin, mitkä ovat poliittiset tavoitteet, samalla myöskin realistiset odotukset. Vielen Dank, Herr Kommissar de Gucht. Es folgen... Kiitos, komission de Gucht. Sitten valiokuntien puhujat. Ensin kollega Martin, ulkoasiavalikunnan nimissä kaksi minuuttia. Thank you, President. Should Europe... Kiitoksia,